Hyvät ystävät, tiedättekö, että voitte käyttää tulkkausta, eli teillä on, pitäisi olla siellä kuulokkeet käytettävissänne. Kiitos. Hyvät kollegat, haluan toivottaa tervetulleiksi yhdistysten edustajia. He tulevat Klishi eh, Subuasta ja he haluavat keskustella kanssamme kaupunkialueista lähellä Pariisia. Kuten tiedätte, meillä oli valiokunnan vierailu Ranskaan ja halusimme katsoa, kuinka kohesiopolitiikka toimii tietyissä Ranskan kaupungeissa tutkimme sitä, kuinka kohesiopolitiikalla voidaan puuttua kaupunkialueiden kehitykseen. Kaikki eivät olleet Klisisuboassa ja siksi on erittäin hyödyllistä kuunnella teidän näkemyksiänne kuristuneiden kaupunkialueiden kehityksestä. Kuten tietänette, olemme valmistelemassa tulevaa kohesiopolitiikkaa ja kaupunkialueet ovat Euroopan unionin äh, aluepolitiikan painopisteitä ja siksi kuulemme teitä mielellänne, jotta voimme ottaa kantanne huomioon, kun valistelemme tulevaa kohesiopolitiikkaa. En tiedä, haluaako Rova Karimadelli Delli ensin puheenvuoron ja sen jälkeen on sitten teidän vuoronne. Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja. Nämä nuoret ja vähän vähemmän nuoret, jotka ovat Klishishubuan asukkaita, ovat vedonneet eh, eri tahoille vahvoinen vaatimuksineen, ovat vedonneet Euroopan unionin komission puheenjohtajaan Jose Manuel Barroson ja ovat sanoneet, että ajan puutteesta johtuen Rosso ei voinut ottaa heitä vastaan. Ja minä olen iloinen, että meillä on nyt ollut ainakin mahdollisuus vastata myönteisesti heidän vetomuksensa tulla tänne. Olen iloinen, että he ovat täällä meidän kanssamme nyt tänään ja kertovat meille ongelmista, suruistaan, murheistaan, omasta asuinympäristöstään ja toivotan heidät sydämellisesti tervetulleiksi. Olkaa hyvä. Puhe on nyt teillä. Rouva Sissel, olkaa hyvä. Bonjour, déjà merci. Hyvää päivää. Kiitos siitä, että otatte meidät vastaan tänne. Me olemme tehneet vetomuksen herra Barosolle, joka on, tämä vetomus on julkaistu Liberation päivälehdessä. Luen teille siitä otteita. Klisi Schubuano Alsukkaiden vetomus Barrosolle eh, Rans, Ranskan tasavallan hallituksessa lyhyt muisti. Meillä ei. Lupaukset ovat haihtuneet ilmaan. Kiireellis, me pitkän aikaa sitten sota, sotilasmiehitystila on nostettu pois. Viisi vuotta sitten meillä oli kaupunki mellakoita ja sen jälkeen kuoli kaksi, niissä kuoli kaksi nuorta ja me olemme vedonneet siihen, että mitään ei ole muuttunut. Hallitus halusi muuttaa todella Marshall-avun käyntiin, jotta voisi Mm, vähentää sosiaalisia eroja ja pani kaikki ministeriöt liikkeelle, jotta tilanne parantuisi tänä hetkellä tänään me kulttuuriyhdistykset, urheiluyhdistykset, kansalaiset, klishiin asukkaat, jotka olemme eri yhdistyksissä toimivina, voimme toimi, todeta, että mikään ei ole muuttunut. Me, kun me joka päivä voimme todeta, miten sosiaalinen kurjuus vain pahenee, niin eh, näillä, näillä perinnöllisesti huonoilla asuinalueilla. Me haluaisimme sanoa ei väkivallalle, mutta jos valtiovalta jatkuvasti sanoo ei, meidän pitää toimia toisilla tavoin. Jos he, valtiovalta aina sanoo ei, niin silloin tuke, turvaudutaan väkivaltaan. On olemassa toinen tapa toimia, pitää kunnioittaa toisen, toinen toistamme miehiä, naisia, lapsia meidän asuinalueellemme, jotka ovat olennainen osa Ranskan yhteiskuntaa. Pitää tun- hyväksyä meidän uudet kulttuurit, uudet elintavat, joita syntyy joka päivä näissä uudissa getoissa ja näissä kult- vuokra-asuntokasarmeissa. Me haluaisimme, että todella ryhdyttäisiin tuntuviin sitoviin toimiin näiden tragedioiden jälkeen. Me haluamme uusille lapsille, uusille sukupolville taata paremman tulevaisuuden, koska he ovat tasavallan kansalaisia me ei saa uhrata elämää rahoituskriisille ja itsekyydelle. Sen takia me me emme halua, että hallitus jatkuvaisi unohtaisi meitä. Sen takia me käännymme Euroopan puoleen, jolla on nyt komissio ja Euroopan parlamentti, jolla on omat vastuualueensa. Niillä pitä, neiden pitäisi taata oikeus ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Sen takia me vetoamme tähän humanismiin, tähän rohkean ja solidaariseen Eurooppaan. Me vetoamme siihen ja pyydämme, että Euroopan unionin komissio ottaisi meidät vastaan, jotta me voisimme kertoa heille meidän hankkeistamme me käännymme aluekehitysvaliokunnan edustajien puoleen ja olemme erittäin iloisia, että he ovat ottaneet meidät vastaan. Vuoden 2005 kaupunkimellakat ja ovat kaikkien mielessä ja niitä pitää korvata jollain muulla. Me emme halua, että, että uudet nuoret joutuvat välinpitämättömyyden uhreiksi. No niin, tässä tämä sitaatti Liberation-lehdestä. Ja nyt annan puheenvuoron kollegoille, jotta hän voi jatkaa ja esittää ehkä kysymyksiä. Hyvää päivää, puheenjohtaja ja hyvät edustajat vuoden 2005 jälkeen mikään ei oli muuttunut meidän lähiöissämme. Päinvastoin gettoistuminen vain kiihtyy ja vielä pahempaa. Siellä on ruvettu köyhyys on vain siellä kerrostunut ja jäsentynyt ja sen takia sinne on tämän lähiön alueet eivät pysty enää vast- ottamaan mittaa elämän tosiasioista. Sen takia me olemme tehneet, mikään ei ole konkretisoitunut ja asukkaat vain jättäytyvät kohtalon, jättäytyvät kohtalon vietäviksi ja kriisi on vain käristänyt tilannetta. Me eh, me olemme todenneet, että useat eurooppalaiset tukimuodot näille asukasyhdistyksille tai alueviranomaisille jäävät hallintokoneiston jumiin. Se tarkoittaa sitä, että vuonna 1993 eurooppalaiset rahastot eivät ole tulleet paikalliselle tasolle. Suoranaiset seuraukset siitä ovat, että nuorille suunnatut koulutukset eivät ole toteutuneet. Nuoret ovat vaikeassa tilanteessa rahoitus- ja talouskriisin takia, sen takia pitäisi käynnistää eurooppalainen Marshall-apu suurin taajamiin ja asukas, asuinalueisiin jotta meidän toiminnallemme tulisi jotain mieltä ja järkeä. Me haluaisimme myös eurooppalaista yhtenäistä julkista politiikkaa. Me toivomme, että eurooppalaiset toimimielimet voisivat käynnistää erityistyötä, jotta voitaisiin integroida kansalaiset näihin tavoitteisiin, joihin haluamme päästä näissä asuinalueissamme, aluisuin alueillamme, joissa haluamme kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmiselämää, ja jotta heidän joka päivän elämänsä paranisi. Me haluamme tarjota tulevaisuuden perspektiiviä lapsillemme kokemuksemme perusteella me olemme sitä mieltä, että jos on ratkaisuvaihtoehto, jos ja jos tehdään kunnollisia asuntoja, niin silloin voidaan myös välttää elämän epävakaisuus, mutta meidän pitäisi parantaa myös julkista liikennettä, tarjota parempaa työllisyyttä, parantaa koulutustilanteen, koulutusmahdollisuuksia, yliopistoja. Poliittiset päätökset ovat meidän mielestä huolestuttavia, koska se mitä tapahtui romaniväestölle, niin se on todella pahentanut meidän tilannettamme ja sitä on vaikea kantaa Mm, ymmärtää, mutta me haluamme demokraattisia vastausta ja, ja me haluamme mm, jotakin vastuuta niiltä muilta jäsenmailta, jotka haluaisivat auttaa meitä Ranskassa. Meidän ongelmat ovat todellisia. Tässä on kyse ensimmäisestä mielipidevaihtosta ja me haluamme, että se olisi rakentava. Ehkä tämän Euroopan unionin komission puheenjohtajakin voi kuulla vielä meistä, koska me haluamme että hän tietää, että monet eurooppalaiset asuinalueet ja ainoastaan meidän meillä ovat vaikeassa tilanteessa. Ja toivottavasti äh, Euroopassa, Eurooppa voisi olla keskeisessä roolissa kansakuntien yhteisössä. Minä ymmärrän, että seuraavaksi Samir Abbas haluaa käyttää puheenvuoron. Monsieur, mesdames de l'Assemblée, Hyvät naiset, hyvät herrat, minä tulen koulutusmaailmasta. Olen ollut 13 vuotta opettajana, teen työtä nuorten kanssa, 6-10-vuotiaiden lasten kanssa ala-asteella ja nyt olen seitsemän vuoden ajan tehnyt töitä 16-20-vuotiaiden nuoren kanssa. Kokemukseni perusteella voin sanoa, että minä olen tajunnut seuraavia asioita. Opetuksen taso Ranskassa köyhtyy ja keskeiset asiat, hyvä talouden kehitys, sosiaalinen kehitys ja jokaisen yksilön vapaa kehitys myös on taantumassa. Sen takia suuri osa oppilaistani niin näistä nuorista jättävät koulunsa kesken ilman diplomia jo 16-vuotiaana koska tilanne on epävakaa. Ne ovat diplomeja, joilla ei ole ehkä mitään arvoa, niillä ei ole mitään arvoa työmarkkinoilla, tai sitten he eivät voi jatkaa korkeakouluopintoja, koska ei ole mitään työnäkymiä jatkossa. ensimmäinen asia, jonka haluan kertoa, on perustaitojen puutteellinen, puutteellisuus, lukeminen, kirjoittaminen on täysin puutteellista ja toiminta on nyt painottunut kulttuurellisiin tämmöisiin lisäaineisiin. Jo nuorella iällä tai lapsille ei opeteta näitä asioita, sen sijaan opetettaisiin keskeisiä asioita. Ihmiset, nuoret lapset eivät ymmärrä, eivät osaa lukea eikä kirjalla, eivätkä ymmärrä heille annettuja ohjeita, eivät edes 16-20-vuotiaina. Tämä on siis huono op- nämä oppilaat voivat asua kaupunkitaajamissa, mutta myös maalla, maaseututaajamissa. Tämä tarkoittaa noin 150 000 oppilasta per vuosi koulujärjestelmässä. Heidän on vaikea löytää jatkopaikkaa koulutuksessa tai löytää työpaikkaa työmarkkinoilla, jolloin he joutuvat työttömyystilanteeseen ennen kuin ovat edes aloittaneet työuransa tai saavat hyvin hyvin lyhytkestoisia työpaikkoja. Ja näin he joutuvat syrjityiksi. Se, se voi olla sosiaalista, maantieteellistä syrjäytymistä tai jopa taloudellista syrjäytymistä, joka heidän on vaikea kestää. On todella tärkeää, että, että koulutusjärjestelmä lähdetään uudistamaan ihan, ihan alusta alkaen perustaitoja pitää paran, vahvistaa, mm, koulutustarjontaa pitää parantaa, jotta se vastaisi paremmin työllisyysmarkkinoita. Meidän pitää antaa enemmän arvoa niille mm, valinnoille, jotka ovat työllisyyttä parantavia, eli manufaktuuriteollisuus PK-yrityksissä esimerkiksi. Sen jälkeen, kun op oppilaat ovat 16 vuotta käyneet jonkun koulutuksen. Heillä ei ole mahdollisesti vielä mitään diplomia tai heillä oli mahdollisuutta päästä jatkokoulutuksen piiriin, niin päästä sellaisen jatkokoulutuksen piiriin, johon he haluaisivat. Heille pitäisi luoda järjestelmä, jossa he voisivat säilyttää energiansa siinä mielessä, että heillä olisi jotain toivoa tulevaisuuden suhteen, mutta useimmiten nuoret eivät jaksa ylläpitää toivoa, eivätkä ja luovuttavat, antavat periksi ja syrjäytyvät. Monet ammatit katoavat, jotkut koulutukset ovat yliopistotasossa sellaisia, että ne voivat myös toisaalta tarjota vihreätä kasvua, mutta kaikki tämä liittyy uuteen teknologiaan. Meidän pitäisi luoda lisää tällaisia koulutuslinjoja, mutta pedagogista tarjontaa ei myöskään ole riittävästi, vielä vähemmän maaseutualueilla ja syrjäseuduilla. Tämän lisäksi jatkokoulutus. Meillä on paljon henkilöitä, jotka ö, ammatillisen työuransa takia joutuvat jossain kohtaa elämässään vaihtamaan työpaikkaa tai ammattia 40-45 vuoden välillä. Valitettavasti on voitu toivota, että aikuiskoulutuksessa näillä ihmisillä ei ole mitään havaintoa uudesta teknologiasta, eivät osaa käyttää tietotekniikkaa, lähettää sähköpostiviestiä esimerkiksi. Se johtuu ehkä myös siitä, että he ovat olleet talou- työttömyystilanteessa ja näin heillä ei ole mitään mahdollisuutta uudelleen kouluttautua ammatteihin, joilla joilla voisivat päästä työmarkkinoilla takaisin työelämän piiriin. Eli ne, heidän pitäisi kouluttautua uudestaan, hankkia uusia tietotaitoja ja, ja näin he joutuisivat uudelleen koulutukseen aika myöhäisessä iässä. Mutta tähän pitää ottaa huomioon kaikki ikäluokat, koska jokainen näistä sukupolvista on vaaran tilanteessa, koska he elävät ja elävät eh- niin kuin kitkuttelevat toisen sukupolven kustannuksella. Nämä kaikki asiat eh, eivät ole mitenkään vaikeasti toteutettavissa nämä parannukset, joita me peräänkuulutamme. Tässä on kyse globaalista politiikasta koko Ranskan maaperällä, mutta se vaatii erilaisia toimenpiteitä, mutta ranskalainen järjestelmä kyllä hukkuu usein näihin hallinnon kerroksiin. Oui. Haluaako joku lisätä jotain? Minä haluaisin palata tähän esityslistalle, kun puhutaan asuntopolitiikasta ja kaupunkisuunnittelusta. Minä en halua, että tässä tehtäisiin samat virheet kuin Ranskassa tehtiin 60-luvulla, kun puhuttiin kaupunkisuunnittelusta ja asuntopolitiikasta. Olisi vain kyse asuntopolitiikasta. Siihen kuuluu ihminen ja asuinalue, kortteli, asuinlähiympäristö käsittää asuntopolitiikan koko siihen liittyvän kokonaisympäristö. Meidän pitää ajatella sitä ennen kuin lähdetään edes pohtimaan asuntopolitiikkaa tai asuntosuun... kaupunkisuunnittelua pitää ajatella sitä inhimilliseltä näkökulmalta. Se on aika usein unohdettu, eli humaani ihminen, ihmisolento pitää panna tämän kysymyksen keskiöön, kun ruvetaan ajat, suunnit, tekemään kaupunkisuunnittelua, kun asutaan jossain lähiössä. Ei se tarkoita sitä, että siellä vain asutaan, ollaan omistajia tai vuokralaisia. Meillä on myös vapaa-aikaa, meillä on halu liikkua jonnekin, meillä on asioita suoritettavana. Eli sen takia täytyy ajatella myös... Öö, julkista liikennettä, kun ajattelee esimerkiksi mm, minun asun, toista asuinaluetta, josta nämä ihmiset tulevat, siellä ei ole kunnollista julkista liikennettä, oli esimerkiksi bussi, joka pysähtyisi tarpeellisilla paikoilla siellä, eikä se liiku tarpeeksi myöhään esimerkiksi illalla. Meidän pitää ajatella julkista liikennettä sen jälkeen eri instituutioita, koska samoista syistä johtuen, jos asuu jossakin asuinalueella, mutta ei ole vastaavia tarpeellisia instansseja, jossa voisi tehdä tarpeelliset asiat, sosiaaliturvaa, Joissakin maissa on kyse turvallisuudesta, pitää odottaa useita vuosia ennen kuin Clichy Montfermeissa on eli esimerkiksi oma poliisi komissariaatti, eli siellä olisi oma poliisi virasto, eli siellä pitäisi olla ministeriön edustaja, eli kaikki tämä on kaupunkisuunnittelu, asuntopolitiikkaa, pitää painottaa paljon enemmän tätä humaania aspektia, ihmisolentoaspektia. Muuten teidän kaikki toiveenne, haasteenne, to, toivomuksenne valuvat hiekkaan. Eli, eli prioriteettinahan oli, oli alun perin asuttaa nämä kaikki maahanmuuttajat 60-luvulla, mutta toki heidän, heidän toiveensa olivat muuta kuin vain asua ja tehdä työtä. Ja sen takia toivottavasti Ranskassa ei palata siihen 60-luvun tilanteeseen, mutta nyt siihen ollaan jo tippumassa, valumassa näiden gettoistumisten myötä. Oui, bonsoir. Je vais essayer d'être... Hyvää iltaa, yritän puhua lyhyesti. Euh, je suis conseiller régional Île-de-France et je suis minä olen erässä asuntoyhdistyksessä, asukasyhdistyksessä myös toimijana. Vuonna 2009 me totesimme, kuinka suuri oli äänestys kuinka alhainen äänestysprosentti eurovaaleissa oli täällä minun asuinalueellani. Ja se oli demokraattisesti ajatellen aika valitettavaa, jos ajatellaan myös aluevaaleja, niin tilanne on vähän sama. Eli poliitikkoja kohtaan tunnetaan suurta epäluuloa ja todellakin, jos nähdään mitä budjetteja varataan aluekehitykselle, niin monet ihmiset eivät kyllä ymmärrä konkreettisesti, mitä eh, mitä Eurooppa heille voi antaa tai tarjota mutta tänä päivänä kaupunki on symboli, joka on Ranskan laboratorio ja sosiaaliset alueelliset epätasa-arvot ovat räikeitä tämä kunta on yksi köyhimmistä Ranskassa, joista nämä ihmiset tulevat. Jos ajatellaan ihan työllistä, jos ajatellaan, että haluaa mennä opiskelemaan tai tekemään työtä tai nauttia kulttuuripalveluista tai, tai haluaa mennä Pariisiin esimerkiksi juomaan lasillisen, niin meiltä se kestää puolitoista tuntia Eli puolitoista tuntia ajaa sinä aivan lähelle, eli se on aivan älytöntä. Tämä Ile-de-Francein alue, joka on Pariisia ympäröivä alue Pariisin pohjoispuolelle, se on tietyssä mielessä yksi Euroopan rikkaimmista, mutta sinne on syntynyt lähiöitä, jotka ovat pieniä saarekkeita, joissa ihmiset asuvat aivan eristyksissä muualta. Kaikki ovat tervetulleita katsomaan sinne, miten me elämme. Minä tiedän, että Klishisubassa EU on rahoittanut nuorten toimin, nuorten, nuorille suunnattua toimintaa. On myös, se on kuitenkin hyvin vaikeaa ja monimutkaista ymmärtää tämä rahoitus. Siellä on kulttuurisia ja urheilullisia järjestöjä yhdistyksiä, jotka voivat saada apua EUlta kestää yli vuoden ennen kuin nämä asiakirjat lähtevät liikkeelle ja toteutuvat, mutta minä haluan kuitenkin kiittää siitä, että meidät on otettu tänne jo vastaan. Ja me tiedämme, että te palvelette koko Eurooppaa ja me tiedämme, että tämä valiokunta on todella vaikuttanut siihen, että alueelliset epätasa-arvot ovat vähentyneet EUn sisällä, erityisesti suhteessa entiseen Itä-Eurooppaan tai Itä-Eurooppaan, mutta valitettavasti Ranskassa on vielä paljon kaupunkeja, lähiöitä, taajamme, jotka tarvitsevat EUn apua ja sen takia tämä ehdotus, jonka ystäväni tekivät siitä, että järjestettäisiin eurooppalainen alueiden, anteeksi, eurooppalainen lähiöiden asuinalueiden parlamentti, jossa voitaisiin verrata eri kaupunkien erilaisia vaikeuksia, ähm, kokemusten ja mielipideiden vaihto on tärkeää. Täällä puhuttiin myös nuorista. Minä halusin kiittää teitä kuitenkin siitä, että meidät on otettu tänne vastaan ja toivon, että kun te lähdette linjaamaan budjettia tuleville vuosille, otatte huomioon sen, mitä täällä on sanottu ja kuultu, että on paljon muitakin kaupunkeja, lähiöitä, asuinalueita tai omia muualla Euroopassa. Eh, merci beaucoup, eh, Constance Krell. Eh. Constance Krell, ole hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Minusta minä pyydän anteeksi kollegojen puolesta, joita ei ole täällä niin kovin paljon enää paikalla Tämä taas johtuu siitä, että tässä on tapahtunut viipeitä ja tämä alkoi myöhässä. Mutta olen kuitenkin kiitollinen teille siitä, että saamme tätä, olemme saaneet tätä tietoa teidän suustanne. Mutta samalla sanon ihan noin muuten vain, että ei tällä ole sellaista tietoa, joka olisi täysin uutta ja joka koskisi vain Pariisia ja Pariisin ympäristöä. Nämä ongelmat, joista, joita vallitsee juuri suurissa kaupungeissa ja niiden esikaupunkialueilla. Niitä on muutamissa muissakin EU-jäsenmaissa. Ja tämä en sano taas niin kuin syrjäytyneiden väestöryhmien kotouttuminen on oikeastaan yhteinen ongelma. Siksi olemmekin vuositolkulla yrittäneet löytää välineitä koheesiopolitiikassa ja koheesiopolitiikan myötä että voitaisiin vastustaa näitä vaikeuksia. Nuorten integraatio työmarkkinoille ja koulutuksen parantaminen ja mahdollisuus tehdä työtä, myös järjestötyötä ja rakennerahastovaroilla. Tästäkin syystä me olemme me aikanaan delegaation, tämän valiokunnan delegaation voimin kävin Pariisissa ja sen ympäristössä. Me myös opimme tuntemaan myönteisiä juttuja, että Ranskassakin täytyy olla mahdollisuuksia käyttää näitä välineitä. Ja siltä kannalta tarkastellen pyytäisinkin teitä omassa työssänne pysymään tiukkoina. Kyllä kannattaa näiden ihmisten tämä kannattaa näiden ihmisten takia ja se myös kannattaa Euroopan integraation takia, jotka kuitenkin äh, antavat meille näitä välineitä käyttöömme. Kyllä minusta on tärkeää, että Euroopan integraatio, yhdentyminen yhdistetään niihin ihmisiin, jotka elävät Euroopan unionin alueella. Se kaikki kuuluvat siihen, eivät vain muutamat harvat. Ja tässä mielessä uskon, että tämä on hyvin tärkeää tehdä selväksi, että nyt tässä keskustelussa – keskitymme vahvasti kestävään kaupunkialueiden kehitykseen ja että me sitoudumme siihen, että kohesiopolitiikkaa siirtetään vastaavalla budjetilla, jotta tällaiset mahdollisuudet saadaan ihmisille. Ymmärrän teitä hyvin, kun sanotte, että moni asia on hyvin vaikea saada sen mekin olemme nähneet, me olemme tehneet tiiviisti työtä sen eteen, että saadaan yksinkertaistettua menettelyjä erityisesti tällä sektorilla, jossa järjestöt toimivat, mutta kyllä meidän pitäisi olla yhteydessä toisiimme, jotta voitaisiin ruohonjuuritasolta saada ajankohtaisia kokemuksia ja pyydänkin teitä pyydänkin teitä vielä, että toivottavasti ei jouduta käyttämään mitään väkivaltaa, koska väkivalta ja voimankäyttö on, on sellainen, josta kernaasti luopuisin, niin kuin nähdään, että joutuu näkemään sellaisia raportteja, filmejä televisiosta, niin kuin äskettäin Pariisista, Pariisista ja muualtakin Ranskasta tuli nähtäväksi. Minä mieluummin kuulisin onnistuneista projekteista, jotka toteutetaan rakennerahaston varoilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa muutaman sanan. Te olette todellakin eh, käymässä Euroopan parlamentin valiokunnassa, joka vastaa aluekehityksestä. Joten Kreol oli aivan oikeassa siinä, että tämä mistä kerrotte on meille tuttua, mutta se on myös suuri huolenaiheemme ja siksi olemme hyvin kiitollisia siitä, että olette saapuneet paikalle ja että olemme saaneet te- teiltä tätä tietoa. Me keskustelemme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta ja tulevasta kaupunkialueiden politiikasta. Ja me ymmärrämme, että kaikki kaupunkien kehityksen ongelmat – jotka liittyvät monesti juuri sosiaalisen syrjäytymiseen, äh, ovat asioita, joihin täytyy löytää vastaus. Ja näin on myös äh, tulevassa politiikassa ja erityisesti kohesiopolitiikassa. Huomenna meillä on kuulemistilaisuus, jossa on asiantuntijoita ja Euroopan komission edustajia – ja he kertovat meille Euroopan kaupunkien tilanteesta. Ja tuolloin me kerromme heille myös siitä, mitä te olette kertoneet meille. Myös eh, aluepolitiikasta vastaava komission jäsen on tulossa valiokuntaamme ja me tulemme todellakin käyttämään sitä, mitä olette meille kertoneet voimme nyt sanoa, että tunnemme nyt paremmin eh, Ranskan tilanteen. Olemme kuulleet ongelmista niiltä, jotka ovat itse joutuneet kärsimään eh, kaupunkisuunnittelun eh, heikkouksista. Ja todellakin nyt on käsittelyssä tuleva politiikka ja Euroopan komissio on ehdottanut vahvaa keskittymistä juuri kaupunkialueisiin ja meidän täytyy pohtia, mitä me voimme tehdä paikallistasolla kaupungeissa näihin haasteisiin ja ongelmiin vastaamiseksi. Tämä on siis erittäin keskisellä sijalla myös Euroopan komissiossa, ei ainoastaan täällä parlamentissa. Tämän vuoksi voidaan sanoa, että Eh, teidänkin panoksenne on lisäargumentti, kun ajamme eh, sellaista kohesiopolitiikkaa, joka vastaisi eh, kaupunkialueiden ongelmiin, erityisesti juuri Ranskan banlieusissa. Ja kun tapaamme Ranskan päättäjiä, niin kerromme myös heille näistä vaikutelmistanne todellakin voidaan pohtia sitä, kuinka solo voidaan ratkaista ongelmia. Kannustaisin teidän yhdistyksiänne olemaan aktiivisia paikallistasolla. Paljon riippuu teistä. Iivori, teillä on sitä intoa muuttaa asioita paikallistasolla. Ja paljon voidaan saavuttaa tällä tavalla juuri yhteisön voimin. Voitte saada myös tässä apua. Mutta jos käännätte selkänne sille, mitä Eurooppa voi teille tarjota, niin asiat ovat paljon hankalammin muutettavissa. Joten rohkaisemme teitä pysymään aktiivisina paikallistasolla ja me puolestamme pyrimme tekemään oman työmme ja huolehtimaan siitä, että tulevassa kohesiopolitiikassa on toimintaohjelmia ja konkreettisia toimia, välineitä, joilla te voitte parantaa tilannettanne. Mutta myös kansalaisyhteiskunnalla on paljon annettavaa yhteistyössä alue- ja paikallistason hallinnon kanssa. Mutta on tärkeää, että myös Euroopan tasolla olemme aktiivisia. Kiitos siis vielä kerran siitä, että olette tulleet paikalle. Ja se, mitä olette sanoneet, jää kyllä meidän mielimme ja sydämimme. Ja se vahvistaa meitä työssämme, kun huolehdimme siitä, että Euroopan unionin tuleva politiikka vasta näihin kysymyksiin ja että juuri nämä ja kaupunkialueiden ongelmat, joista olette puhuneet, pysyvät keskeisellä sijalla politiikassamme. En tiedä kuinka paljon te itse voitte hyötyä siitä, mutta Euroopan komissio on todella reagoinut ja parlamentti on todella kysynyt, eh, mitä voidaan tehdä asuntoasioissa. Ja me olemme kehottaneet tekemään tuesta helpommin käytettävää. Paljon riippuu myös siitä, kuinka suuri EUn budjetista tulee. Täytyy muistaa, että Euroopan unionin budjetti on vain yksi prosentti Euroopan bruttokansantuotteista. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan rahasta, vaan myös eh, teidän aktiivisuudestanne ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Siitä voi olla paljon hyötyä. Jos muita puheenvuoroja ei ole, vai haluatteko te, Madame Deli, vielä käyttää puheenvuoron? Minä haluaisin kiittää teitä, teitä siitä, että otatte huomioon kiireelliset asiat, koska tällä, nyt täällä on paljon kiireenalaista, kiireellistä korjattavaa. Te puhuitte aiheista, ja siitä halusta lähteä aktivoimaan eurooppalaisia rahoja, jotka olisi suunnattu suoraan teille, jotka voisivat synnyttää ja käynnistää uusia hankkeita. Euroopan parlamentin jäsenenä, valtuutettuna, edusmiehinä, edusnaisina meidän velvollisuutemme on kirjata tämä tulevalle agendalle. On todella tärkeää, että niin kuin Euroopan komissaari sanoi jo tammikuusta lähtien, pitää lähteä toteuttamaan tätä. Te puhutte yhteistyöstä, te emme me lähde täältä nyt pois, emme sanoa, emme me eroa, vaan me jatkamme työtä yhdessä, jotta voisimme todella toimia sillä tavalla, että kohesiopolitiikka hyödyttää kaikkia, ja että voimme todella vähentää köyhyyttä, jotta tämä köyhyyden vastainen teemavuosi olisi todella todellisuutta ja että nämä räikeät erot vähenisivät ja että uhrit eivät olisi ja kärsijät eivät olisi aina samoja. Me tulemme, me, me kyllä etenemme ja tulemme olemaan aktiivisempia jatkossa. Kiitos. Madame Deli, Kiitoksia, edustaja Deli. Ja haluaisin vielä sanoa teille, että jos jätätte vielä kirjaisesti nämä, mistä olette puhuneet, niin siitä olisi hyötyä. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oui, bonjour. Hyvää päivää. Niin. Farid Berais. Minä olen puheenjohtajana ja harjoittajana kickboxing-yhdistyksessä. Yhdistyksessä. Tämä on siis yhdistys. Minä, minä kirjan, kaikest, kirjan kaiken, mitä on täällä on kuultu ja sanottu. Ehkä me lähdemme täältä pois tietäen vähän enemmän siitä, mitä on tekeillä EU-ssa. Mutta jos tämä on lähtöasetelma, niin kyllä meilläkin on kysymyksiä paljon mielessämme siitä tavasta, miten asiat pitää hahmottaa, miten me katsomme asiaa, minkä prisman lävitse me katsomme asiaa. Meidän yhdistystämme säätelee laki vuodelta 1901, yhdistyslaki, joka ei ole välttämättä ihan samanlainen muualla Euroopassa EUn jäsenmaissa. Eli tässä on hyvin paljon eroavaisuuksia jo toiminnankin kannalta. Ehkä ei olla vielä keskusteltu siitä, mikä on tärkeää, eli vapaaehtoistyö. Minä olen valmentaja, niin kuin monet muut, ihan vapaaehtoispohjalta jo usean vuoden ajan. Me yritämme toimia kuntien, alueiden, läänien kanssa, departamenttien kanssa, saada apua, jotta voisimme pysyä toimintakelpoisina ja toimia sillä tavalla, että jotkut ihmiset, jotka ovat koulumaailmassa ja toiset, jotka ovat ammattielämässä kiinni, pyrimme eh, hallinnoimaan nuoria sillä tavalla, ettei ettei tilanne ristäytyisi käsistä, niin kuin vuonna 2005. Me pyrimme olemaan todella konkreettisesti läsnä maaperällä kaikkien näiden täällä läsnä olevien ihmisten kanssa. Me olimme siellä ihan ristitulessa kirjaimellisesti. Me emme ole menet, luovuttaneet, päinvastoin me jatkamme työtä työ, työ tulee olemaan ehkä vieläkin vaikeampaa meille jatkossa. Meillä on kärsivällisyyttä, me harrastamme kärsivällisyyden kulttuuria kulttuuria ja filosofiaa, mutta kaikki tämä energia tai tämä hulluus alkaa saada lisää jalansia nuorison keskuudessa, koko Euroopan nuorison keskuudessa, mutta mehän olemme tietyllä tavalla nuorison valmentajia, paimentajia, nuoret, jotka haluavat urheilla, jotka ovat, haluavat tehdä muuta, he haluavat tehdä muuta koulun ohella, harrastaa jotakin muuta, mutta meille tulee olemaan äärimmäisen vaikea kanavoida ja tätä kaikkea nuorista pursuavaa kaikkea energiaa me tulimme tänne. Kiitos siitä, että meidät otettiin vastaan. Minä en koskaan kiitä tarpeeksi siitä, jos kun olen päässyt jonnekin. Meillähän on yhteisiä hankkeita, se on hyvä todeta. Yritämme luoda kansainvälisiä suhteita kickboxingin, jalkapallon, muiden urheiluyhdistysten kautta Saksassa, Belgiassa, Italiassa esimerkiksi. Me haluamme tietää, miten muut toimivat muualla ja pyrimme yhtenäistämään urheiluharrastusta, jotta voisimme toimia vähän samalla pohjalla kaikkialla, mutta mutta vapaaehtoisuustyökäsite, kummallista kyllä, sitä ei löydä kaikkialta. Sitä ei löydä samassa muodossa muualla, eikä sitä löydä edes muualta. Se on hyvin paikallista, se on hyvin, hyvin paikallista jos me haluamme saada vastauksia edes Euroopan tasolta ja viedä niitä meille ja mennä takaisin jos voisin sanoa kaikille oppilaille, niin no niin, kuunnelkaa nyt kundit, nyt te saatte sitä ja tätä tuota, teillä on Eurooppa, joka voi pukea teille, antaa teille treenivaatteet, se on läsnä täällä. Niin silloin, silloin olla oltaisiin hypätty aimoharppaus eteenpäin. Eh, minä tiedän, että kaikki eivät voi voittaa. Minä en myy tässä mitään tuotetta, mutta kyllä voitaisiin aika paljon säästää, säästää hävikkiä, kun puhutaan lämpötilasta. Minä laitan sormeni tähän maailman. Täällä on hyvinkin kuuma, on hyvin kuuma siellä maailmassa, missä minä toimin, eikä siellä voi pitää sormiaan kauan yhdessä paikassa. Kiitos kaikille, että kuuntelitte minua. Kiitoksia nyt aivan äh, lopuksi, koska kokous täytyy päättää, haluaisin sanoa teille vielä yhden asian. Tietysti Euroopan tasolla tehdään monia asioita, mutta on myös paljon asioita, jotka täytyy tehdä paikallistasolla. Ensi vuonna Eurooppa tulee tekemään asioita nuorten hyväksi. Kysymys on Euroopan strategiasta, jota komissio on ehdottanut ja parlamentti on taas tukensa ja kansallistasolla sitten sitä ruvetaan toteuttamaan. Ja yksi lippulaivahankkeista on juuri nuorison, nuoren sukupolven tukeminen. Ja tämä näkyy myös ensi vuoden budjetissa mutta tästä ei ole vielä lopullisia päätöksiä. On siis ohjelmia juuri nuoria varten. Ne ovat keskeisellä sijalla. Mutta haluaisin kannustaa teitä ottamaan selvää asioista. Varmasti edustajanne voivat auttaa teitä. Ja jos te esitätte kysymyksiä, niin varmasti voimme saada tietoa myös komissiosta siitä, millaisia ohjelmia on, joihin nuoret voivat osallistua, on varmasti eh, urheiluhankkeita ja niin edelleen. Eh, ja te ette ehkä tiedä vielä, kuinka ohjelmista voi saada tukea. Me voimme varmasti auttaa teitä. Tässä ehkä eh, edustaja Deli voi auttaa teitä. Ja myös Euroopan parlamentti voi antaa teille lisätietoja siitä, kuinka voitte suoraan hyötyä siitä, mitä Eurooppa tekee nuorten hyväksi varmaan on joka tapauksessa se, että nuoriso tulee olemaan eh, hyvin eh, merkittävä hyötyjä Euroopan unionin politiikasta strategiamme mukaisesti. Mutta näin lopuksi haluan sanoa, että pysytään yhteydessä ja me autamme mahdollisuuksien mukaan. Haluaako edustaja Deli vielä käyttää loppupuheenvuoron? Eh, Ihan vain täydentääkseni rouva puheenjohtajan, ensi vuosi on eurooppalaisen vapaaehtoisuustyön teemavuosi. Sen takia me voimme varmasti asettaa oikean arvon kaiken kokemuksenne ja saattaa sitä muidenkin ihmisten tietoon. Eli varmasti tapaamme uudestaan varsin pian ja voimme ainakin konkreettisten hankkeiden myötä ja nuorison budjetin myötä katsoa, mitä voidaan tehdä, jotta tietty ja tietty hanke saataisiin käynnistettyä. I would like to, to close the meeting. Päätän nyt kokouksen. Eh, kiitos vielä kerran teille. Well, you could, you could feel it. Te eh, voitte kyllä tuntea tämän. Vain harva on vielä jäljellä, mutta kuitenkin me arvostamme teidän käyntiänne. Ja kaikkea hyvää, pidetään yhteyttä.